Colleagues, please now take your seats. Hyvät kollegat, pyytäisin istuutumaan paikoillenne. Kiitos. I think we should just start. Yeah, just start. Just start. There will be Okay, colleagues, thank you. Hyvät kollegat, pyytäisin, että istutte paikoillenne. Hyvät kollegat, tervetuloa tänne Libevaliokunnan järjestäytymiskokoukseen, jossa me tulemme valitsemaan Libevaliokunnan puheenjohtajistin. Olen Claude Moraes, olen uskoakseni Libe-valiokunnan lähtevä, poistuva puheenjohtaja, ja on hienoa olla vetämässä tätä kokousta ja avaamassa se juliston kokouksen nyt virallisesti avatuksi. Libevaliokunnan uusille jäsenille, jotka liittyvät äh, seuraamme, haluaisin sanoa, että tämä on erittäin äh, hieno valiokunta. Tässä nyt tällaista pitkästyttävää puhetta hiukan pidän, että ihmiset ehtivät paikoilleen. Nämä ovat hyvin tunnettuja tekniikkoja, joita tulette kaipaamaan. Te tulette minua kaupa- kaipaamaan muutaman viikon päästä. Tajuatte, miksi minä olen käyttäytynyt niin kuin olen käyttäytynyt. Ja eh, enkö näytäkin rennommalta. Monet ovat sanoneet, että näytän voivan paljon paremmin ja tämä saattaa jollakin tavalla liittyä tämän iltapäivän tapahtumiin. Joka tapauksessa on hienoa teidät kaikki tänään tavata. Uusille valiokunnan jäsenille sanoisin, että olette tehneet hyvän valinnan. Tämä on poikkeuksellinen valiokunta. Viime kauden lopulla tämä oli kaikkein kiireisin lakia säätävä valiokunta parlamentissa. Ja me käsittelemme eräitä kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä, jotka Euroopan unionia koskettavat. Elleivät tätä nyt vielä tiedä, tulette sen kyllä ymmärtämään äh, kautenne aikana valiokunnassa. Vanhoille jäsenille Tehän kaikki tämän tiedätte. Haluaisin nyt käyttää mahdollisuutta hyväkseni eikä kiittää jokaista jäsentä. No en nyt ehkä ihan jokaista jäsentä, mutta suurinta osaa. No ehkä eräät jäsenet eivät minusta pidä, mutta mitäpä siitä. Lähestulkoon jokaista jäsentä haluaisin kiittää. Pitäminen on sellainen kaksisuuntainen tie. Lähestulkoon jokaista sitten Siis tämähän vaatii jonkinlaista suostumusta. Suostumushan on hyvin vahva kysymys tietosuojassa ja muutenkin. Libessä tulette sen havaitsemaan. Eli lähestulkoon kaikkia meppejä, joiden kanssa olen viimeisen viiden vuoden aikana tehnyt töitä. Haluaisin kiittää. Tämä on ollut minun elämäni suurimpia etuoikeuksia. Ehkäpä tämä kuulostaa liiottelulta, mutta toivottavasti viiden vuoden kautenen jälkeen täällä valiokunnassa käsitätte, että näin todellakin on. Että tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen kokemus varsinaista vuoristorataa. Haluaisin kiittää henkilökuntaamme, koko henkilökuntaa, mutta erityisesti poikkeuksellista sihteeristöä, joka on ollut käytössämme, joka on tehnyt suhteettoman kovasti töitä. Vanhat jäsenet tietävät, mistä minä puhun. Kiitoksia. kauden lopuksi meitä pyydettiin käsittelemään lainsäädäntöä sellaisella tasolla, sellaista määrää lainsäädäntöä, että mikä valiokunta ei uskoakseni ole aikaisemmin joutunut sille tilanteeseen. Kuten tiedätte, nämä ovat hyvin poliittisesti ja tunteellisesti latautuneita kysymyksiä. Haluaisin teitä kaikkia kiittää, kaikkia palavia jäseniä, mutta luonnollisesti meillä on myöskin uusia jäseniä, joille haluaisin toivottaa parasta mahdollista menestystä. Ja täytyy sanoa, että olen lukenut tämän valiokunnan sekä täys- että varajäsenten nimilistan, ja meillä on valtava kirjo ihmisiä, eikä ole lainkaan hämmästyttävää, että näin tapahtuu. Luonnollisesti nyt olemme kohtaamassa hyvin mielenkiintoisen rikkaan kauden valiokunnassa ja Tämän ajatuksen vahvistavat myöskin äh, ne jäsenet, jotka tänne ovat tulleet. Paljon kiitoksia. Tässä oli alkupuheenvuoro ja nyt voimme siirtyä varsinaiseen asiaan. Kyseessä on nyt äh, siis järjestäytymiskokous ja muistuttaisin teitä siitä, että tulemme äh, valitsemaan valiokunnalle sekä puheenvuoro, johtajan että neljä varapuheenjohtajaa työjärjestyksen mukaisesti. Aluksi valitsemme siis äh, valiokunnan puheenjohtajan, tämän jälkeen varapuheenjohtajat. Pyytäisin, että tarkistatte, että teillä on äänestyskorttina mukana. Kaikki äänestykset tullaan tekemään koneellisesti. Jos teillä ei ole äänestyskorttia, tehkää niin kuin aina ja myöntäkää se nyt. Yleensä me olemme rehellisiä täällä valiokunnassa voimme tehdä asialle jotakin. Onko kaikilla täysjäsenillä äänestyskorttinsa mukana ja onko se nyt asetettu tuonne äänestyskoneeseen oikealla tavalla? Olemme kaikki olleet joskus uusia jäseniä. Minutes. It's coming here. Okay. Kahden minuutin puluttaminen minun on täällä. Se on tulossa jo. Ette voi kuvitellakaan, olemme kuulleet tämän ennenkin, olemme kuulleet kaikki tekosyyt. Noin neljä minuuttia tähän todennäköisesti siis menee. Ennen kuin äänestämme, täytyy varmistua siitä, että teillä on korttinne. Nyt 204 kautta 7 säännön mukaisesti työjärjestyksessä minun täytyy kertoa, ketkä varajäsenet saavat äänestää. Minä luen nyt tämän nimilistä. Minun on pakko tämä tehdä, joten pyydän nyt kärsivällisyyttä. Liben varajäsenet, jotka voivat äänestää Robert Rule Ann Whittacomin sijaisena, äh, Libesiaisista EPPltä Laurent Vincenzi korvaa Rarish Boldarin, ECRstä Beta Kemper korvaa Patrick Jackin, Robert Roos sijaista Lada Bruxadia, Alexander Vonda, Kim Von Eslon, Skin Korva ja Sophie Bellatier Belando Pereiran korvaa. Nämä olivat siis ne varajäsenet, jotka voivat äänestää täysjäsenten puolesta. Haluaisin myöskin selventää sen, että Kaikki muutokset tähän listaan täytyy tuoda esiin ennen kuin äänestys alkaa. Hyvät kollegat, voimme nyt siirtyä siis valitsemaan Libe-valiokunnan puheenjohtajaa. Päätösvaltaisuutta ajatellen meillä on yli 17 jäsentä paikalla, eli päätösvaltaisuus on saavutettu. Nyt minulla on kunnia pyytää Libe-valiokunnan puheenjohtajaksi ehdokas nimityksiä. Edustaja Sipel, olkaa hyvä. Claude and I... Kiitos oikein paljon, Claude. Minulla on ilo ehdottaa asia D-ryhmän nimissä toista aikaisempaa puheenjohtajaa. Juan Fernando López Aguiaria tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Kiitos. Paljon kiitoksia. Meillä on siis äh, ehdokkuus, ehdotus Juan Fernando López Aguilar. Onko muita ehdokkuuksia? tässä on valtava määrä asioita, mitä voisin sanoa, mutta en tule kiduttamaan ehdokkaita. Siis meillä on yksi ehdokas, Juan Fernando López Aguilar. Onko muita nimiä, joita halutaan ehdottaa? Mr. Bay, please. Edustaja Bay, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän päivän kokouksessa valitaan työvaliokunta valiokuntaan. Meidän ryhmämme ei edusta ehdokasta Haluaisin vain ryhmän nimissä esittää toiveen, että tämä valiokunta ei ota nimekseen kansanvapauksien valiokunta, vaan maahanmuuton ja kansanvapauksien valiokunta, koska maahanmuuttoliike on hyvin tärkeä kysymys ja tämä on tärkeä asia kansalaisillemme ja kansakuntillemme. Siksi on tärkeää määritellä nämä tärkeät pretorit ja esittää ongelmat tätä kansalaisaloittavat meiltä, että niihin voidaan sitten myös puuttua. Meillä on yksi ehdokas nimetty. Onko muita ehdokkuuksia? Muita ehdokkuuksia ei ole, hyvät kollegat. Meillä on mahdollisuus, minun on pakko siis todeta tämä. Anteeksi, minun täytyy vielä tiedustella ehdokkaalta, ja siis tämähän on libevaliokunta, jota minun täytyy nyt tiedostella ehdokkaalta, onko hän on täysin suostuvainen tehtävään tietäen, mikä tilanne on. Good. Kyllä, kyllä, erittäin. Minun oli pakko tämä mainita, koska me olemme erityisluontoinen valiokunta. Täällä on hyvin vähän yhtä kokeneita jäseniä ähm, te olette ollut valiokunnan puheenjohtaja aikaisemmin toiminut sisäministerin omassa maassa no Paljon kiitoksia tästä herkkuudesta. Voimmeko hyväksyä nyt Juan Fernando López Aguilarin suosion osoituksin? Olkaa hyvät. So it gives me um, great pleasure to... Minulla on nyt suuri ilo julistaa, että Juan Fernando López Aguilar on suosionosoituksen valittu valiokunnan puheenjohtajaksi ja nyt pyytäisin, että hän ottaa paikkansa Libyn valiokunnan puheenjohtajana. Good afternoon everybody and first thing... Hyvää iltapäivää kaikille. Ensin kiitokset, todella sydämelliset kiitokset. Kiitos oikein paljon sydämeni pohjasta. Minulle on kunnia, että voin palata Libe-valiokunnan puheenjohtajaksi. Olen ollut aikaisemmin puheenjohtaja vuonna 2009. Totesin, että tämän parlamentin aktiivisin valiokunta, jolla on kovin työtaakka ja valtava määrä tärkeitä keskustelun aiheita. Ja vielä tärkeämpää on todeta, että paljon lainsäädäntöä. Tämä on valiokunta, joka säätää lakeja. Claude oli aivan oikeassa, tämä on kiehtova paikka. Niille, jotka ovat pitkään olleet jäseniä ja uusille, haluan sanoa, että huomaatte varmasti hyvinkin pian, että tämä on todella kiehtova valiokunta. Ja täällä käsitellään kiistanalaisimpia poliittisia kysymyksiä, mutta samalla hyvin teknisiä kysymyksiä ja vaativia asioita monin tavoin, joten tämä on valtava kunnia. Se oli kunniani jo aikaisemmin ja hyvä ystäväni Claude Moraes oli seuraava puheenjohtaja minun jälkeen ja sekin oli minulle kunnia. Hän on pitkään ollut täällä pidempään kuin minä. Ja toivon, että hän on vielä monet, monta, moni monta vuotta täällä. Hienoa, että olet täällä. Again my honor to succeed. On todella kunnia olla Claudin jälkeen puheenjohtaja. Kiitos tästä. Nyt odotamme innolla tulevaa työtä rakentavassa hengessä aluksi, mandaatin aluksi lähdetään aina innokkaasti liikkeelle ja voin jo ennalta sanoa, että olen valmis todella edustamaan teitä parhaani mukaan. Myös ministerineuvoston kokouksissa, oikeus- ja sisäasioissa – Parlamentin sisällä ja parlamentin ulkopuolella pyrin edustamaan teitä parhaani mukaan ja tietenkin puolustamaan valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa tämän valiokunnan oikeuksia, kun puhutaan tämän valiokunnan toimivallasta. Meidän tehtävämme liittyy pitkälti perusoikeuksiin, oikeusvaltion periaatteisiin, kansalaisuuskysymyksiin, siirtolaisuuteen, turvapaikkapolitiikkaan, Euroopan unionin ulkorajoihin, turvallisuuskysymyksiin ja oikeudelliseen yhteistyöhön siviili- ja rikosoikeudellisissa kysymyksissä ja poliisiyhteistyöhön, kun kyseessä on vakava rajat ylittävä rikollisuus. Todella kiinnostava paikka. Ja todella mielelläni haluan teitä palvella täältä puheenjohtajan pöydän takaa. Tämä on tärkeä valikunta tässä parlamentissa. Ja nyt siirrytään tähän järjestäytymiskokouksen seuraavaan kohtaan. Tiedätte, että säännön 213 mukaan valitsemme neljä varapuheenjohtajaa seuraavaksi. Kaikki saman menettelyn mukaan. Ensin pitää huolehtia siitä, että meillä on ehdokkaita täyttämään kaikki paikat täällä. Lähdetään liikkeelle ensimmäisestä varapuheenjohtajaksi. Johtajasta meillä on päätösvaltaisuus täällä. Äänestäjät ovat paikalla, varajäsenet myös. Voimme edetä nyt siis valitsemaan ensimmäisen varapuheenjohtajan tähän valiokuntaan. Ensin pitäisi nimetä ehdokkaita, joten odotan ehdokkuuksia. Olkaa hyvä. Intfeld. Edustaja Intfeld. Kiitoksia, ilo ja kunnia Renew-ryhmän puolesta nimetä Rova Pakasudundua Yes, thank you for the nomination. Kiitos edustaja Netfeldt tästä ehdokkuudesta. Minun on huolehdittava siitä, että hyväksytte tämän ehdokkuuden ja olette täyttänyt muodolliset vaatimukset, taloudelliset sidonnaisuudet ja käyttäytymissäännöt, näihin liittyvät asiakirjat on täytettävä. Totta kai näin olen tehnyt. Hyväksytte siis ehdokkuuden, joten onko muita ehdokkaita? Onko muita ehdotuksia? Pyytääkö joku puheenvuoroa? Jos ei, niin ehdottaisin, että hyväksymme suosin osoituksen. So, I kindly pyytäisin ystävällisesti teitä tulemaan tänne istumaan kanssani. Now. Same for the second. The same procedure. Sama menettely toisen varapuheenjohtajan osalta libe valiokunnassa Ensinnäkin jäsenet ovat paikalla, päätösvaltaisuus meillä on ja odotan, että joku tekee ehdotuksen. Pyste puheenvuoro, olkaa hyvä. Please. Grazie. Olkaa hyvä. Nome del group. Kiitoksia. ID-ryhmän puolesta haluaisin ehdottaa kollega Jean-Paul Garota ja haluan sen lyhyesti kertoa hänen urastaan äh, ja hänen äh, pätevyydestään, hänen kokemuksensa äh, takaa tulevankin onnistumisen. Hän on ollut Ranskassa kansalliskokouksen jäsen 10 vuotta ja käsitellyt monia kysymyksiä, jotka liittyvät tämän valiokunnan työhön. Hän on havainnut monia hankaluuksia Ranskan oikeudellisessa järjestelmässä ja hän on myöskin ollut ähm, Pariisin viraston varapuheenjohtajana ja senaatissa. Kyseessä on kollega, jolla on hyvin laaja parlamentaarinen äh, ammatillinen kokemus, joka voisi tämän tehtävän hoitaa erittäin suurella menestyksellä. Me luotamme hänen valintansa. Kiitoksia. Proposta, any other hand? Paljon kiitoksia tästä ehdotuksesta. Any other... Onko muita ehdokkuuksia? Näin täällä puheenvuoropyynnön. Edustaja Sippel, olkaa hyvä. Thank you very much and congratulations. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ehdottaa toiseksi varapuheenjohtajaksi itälaista kollegaa Pietro Bartoloa. Hän on uusi jäsen valiokunnassa ja parlamentissa, mutta hänellä on hyvin pitkä kokemus työstä Lampedusalla Italiassa. Hän ei tehnyt työtä vain maahanmuuttokysymyksissä, vaan myös muissa kysymyksissä. Haluaisin korostaa sitä, että hän on yksi niistä parlamentin jäsenistä, joka sai kaikkein eniten ääniä vaaleissa, joten mielestäni olisi erittäin hyvä saada hänet varapuheenjohtajaksi edustamaan meidän ryhmämme yhdessä kaikkein tärkeimmässä valiokunnassa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Kiitos edustaja Sippel. Thank you, Mrs. Sippel. Kiitos edustaja Sippel. Ehdokkaita on nyt kaksi. Kaksi puheenvuoropyyntöä. Onko muita ehdotuksia? Onko muita ehdotuksia? No sitten on kysyttävä monemmilta ehdokkailta, hyväksyttekö ehdokkuuden? ja oletteko täyttäneet muodolliset vaatimukset, jotta voitte olla varapuheenjohtajina. Edustaja Jean-Paul Godot, hyväksyttekö? Hyväksyn puheenjohtaja, kiitos. Ja onko teillä täytettynä kaikki muodolliset vaatimukset taloudellisista sidonnaisuuksista ja käyttäytymissäännöistä? Kaikki on täytetty. Kiitos. Oli Meillä on toinen ehdokas, äh, edustaja Bartolo. Hyväksyttekö tämän ehdokkuuden? Otteko sen vastaan? Kyllä. Ja te olette myöskin antaneet, antanut äh, ilmoituksen taloudellisista sidonnaisuuksista ja käytänne säännöistä. Kyllä. Their nomination. Meillä on siis kaksi ehdokasta ja meidän pitää äänestää salaisesti koneäänestyksenä. Avaamme äänestyksen. If you, ah, if you have all the electronic card. Jos kaikilla on nyt äänestyskortit käytössä, pyydän, että olette valmiita äänestämään. Tämä äänestys ratkaisee tämän kysymyksen. Lyhyesti selitän, miten etenemme. Tässä on korttia, kolme nappia. Ja tämä on salainen äänestys, joten kukaan ei näe, miten äänestätte, mutta teidän pitää valita oma ehdokkaanne ja aikosjärjestyksessä ensimmäinen nappi on edustaja Bartololle ja toinen edustaja Garolle. Vihreä siis edustaja Bartololle ja punainen edustaja Garolle. Se ei tarkoita, että punainen on negatiivinen, vaan sillä tuetaan edustaja Garodetta. Eli painatte vain oikea nappi, jotta nähdään, kuka voittaa tämän äänestyksen. Tämä on, tämä on menettely. Olkaa hyvä. Madame Itfeld. Okay. Edustaja bit About... Ymmärrän sen, että yksi nappi edustaa yhtä ehdokasta ja toinen toista, mutta voisimmeko saada selkeästi nyt tiedon siitä, kumpi on kumpi? indicated by the secretariat. Sihteeristä on aivan reilulla tapaa todennut, että aakkosjärjestyksessä B on ennen G, eli Bartolo ensin, eli vihreä. Vihreä on Bartolon ja punainen on edustaja Garolle. Siis aakkosjärjestyksessä tällä tapaa. Ei se tarkoita, että vihreä on kyllä ja punainen ei. Ja tämä on salainen äänestys. Vihreä Bartolo, punainen Garo. Jos punaisia on enemmän, silloin edustaja Garo on varapuheenjohtaja. Jos vihreitä on enemmän kuin punaisia, edustaja Bartolo on varapuheenjohtaja. On silloin varapuheenjohtaja. Näin tämä menee. Okei, okay, are we clear? Onko asia selvä? Vihreä edustaja Bartololle, punainen edustaja Karolle. Would you like to say something? Oliko teillä vielä puheenvuoropyyntö? Ei, jos asia on näin selvä. Kaikki on sovittu edustaja Sippel. The green... Haluaisin vain selventää. Vihreä ja punainen nappi eivät edusta kyllä ja eitä. Teillä on vain kyllä nappi Bartololle. Tämä on vihreä ja Garulle punainen. Jos ette halua äänestää kumpaakaan, ette tee mitään. Onko tämä totta? According, according to the Valiokunnan sääntöjen mukaan voi myös äänestää tyhjää, eli valkoista. Valkoinen on tyhjää, mutta luottakaa nyt siihen, kun sanon, että Tämä on salainen äänestys, eli punainen tai vihreä valo ei syty tässä näkyvissä, vaan valo on aina sininen. Tämä on salainen äänestys. Mutta jos punaisia on tässä screenillä sitten näytöllä enemmän, niin silloin Garo on varapuheenjohtaja. Jos vihreitä on enemmän kuin punaisia, niin edustaja Bartolo on varapuheenjohtaja. Eli jos haluatte tukea edustaja Bartoloa, pyydän painamaan vihreää nappia. Jos puolatte edustajan karota, painakaa punaista, jos haluatte äänestää tyhjää, niin teillä on oikeus äänestää tyhjää, painakaa silloin valkoista. Tässä tämä. Äänestys avataan, jos tämä on nyt selvää. Äänestys alkaa. Now the vote is closed. Äänestys päättyy. Näin. Edustaja Bartoloa on valittu varapuheenjohtajaksi. Okei. Okay. La, la ringraziamo, la invitiamo. Onnittelemme mm, ehdokas Bartoloa ja pyydämme, että hän liittyy tänne joukkoomme puheenjohtajistoon. We thank you all for being part of the... Kiitos kaikille, että äänestitte ja kiitos ehdokkuudesta. Tämä äänestys tulos oli kuitenkin selvä. Edustaja Bartolo siis. Komplimentti. Now. Now we proceed as to the... Ja nyt siirrytään kolmanteen varapuheenjohtajan. Aivan sama menettely. Odotetaan ehdotuksia. Edustaja Metsola, olkaa hyvä. Well, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi halusimme onnitella teitä. Odotamme mielenkiintoista yhteistyötä kanssanne tämän kauden aikana. Me haluaisimme eh, nimetä edustaja Balashid Vegin kolmanneksi puheenjohtajaksi. Vegi. Edustaja Balashid Vegi on ilmeisesti paikalla. Hyväksyttekö ehdokkuuden? Chair, I accept the nomination. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Ja Oletteko huolehtinut kaikista muodollisuuksista? Kaikki on täytetty, paperityöt tehty. Selvä. Onko muita ehdotuksia? Näin puheenvuoropyynnön. Olkaa hyvä. And yes. also congratulations. Kiitoksia. Onnittelen myös omasta puolestani. Teitä me haluaisimme ehdottaa hienoa kollegamme Daniel Garamia tähän tehtävään. Proposal. See another proposal, Mr. Toinen ehdotus. Edustaja Damien Karem, hyväksyttekö ehdokkuuden? I understand that you say... Kyllä hyväkseni olen täyttänyt eri vaatimukset. Formalities. Siis kaikki muodollisuudet on täytetty, niinkö? Selvä, meillä on kaksi ehdokkuutta. Onko muita? Olkaa hyvä. Stans, can I ask please for the... Tässä näissä olosuhteissa haluaisin, että kokous keskeytetään hetkeksi. Minun täytyy kuulla koordinaattoreita ja kollegojani. Would you mind? Ymmärrän, sopiiko kaikille. Tuntuu ihan järkevältä. Kuinka kauan teillä menee? I apologize, Mr. Chairman, for this, but I need a few... Pahoittelen, että hyvä puheenjohtaja, mutta tarvitsen muutaman hetken. Riittääkö viisi minuuttia? Selvä, jos teille sopii, niin meillä on tämä kilpailu käynnissä, joten Pidetään viiden minuutin tauko ja toivotaan, että tämä asia ratkeaa. Jatkamme äänestystä tällä valiokunnassa viiden minuutin kuluttua. Kiitos. Please. Please, colleagues. Hyvät kollegat. Ai kaksi minuuttia vielä. Kaksi minuuttia vielä. There is work in progress. Työ vielä käynnissä. Dear colleagues. Hyvät kollegat. Hyvät kollegat, ymmärrämme tilanteen. Take your seats. Pyydän istuutumaan. I may call your attention, Madame Metsola, Madame Reike. Edustajat Metsola, Reintke ja Sippel, Innetfeldt. Madame Ernst. Edustaja Ernst. I understand that there Ymmärrän, että koordinaattorit osallistuvat tähän koordinaattoreiden tehtävän. Meidän pitäisi osoittaa kärsivällisyyttä ja selvittää tilannetta. Mutta jos istuudutte, varmasti löydämme tien tästä eteenpäin. Edustaja Metsola. Thanks for everybody. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä kaikkia kärsivällisyydestä. Minä ehdottaisin toivoin tukea ryhmältämme, että me keskeytämme kolmannen varapuheenjohtajan valinnan. Samoin on toimittu muissa valiokunnissa, mutta teidän luvallanne mentäisiin suoraan neljännen varapuheenjohtajan valintaan, kun nyt EPP saa edoksensa, kun tarkastaa tätä kolmatta varapuheenjohtajuutta tässä tällä välin. Ymmärrän, ja ymmärtääkseni tukea löytyy tälle ehdotukselle. Tuntuu ihan reilulta minusta, koska oletusarvo on, että EPP voi tehdä ehdotuksen ja haluaa miettiä tätä. Ja nyt, nyt jos edetään neljänteen varapuheenjohtaja, niin tämä voisi olla reilu ratkaisu tässä kysymyksessä. Ja odotamme sitten EPPltä lisätoimia. Edustaja Sippel. Voin olla samaa mieltä tämän ehdotuksen kanssa. Voimme siirtyä äänestämään neljännestä varapuheenjohtajasta. Toivottavasti kolmannen varapuheenjohtajan suhteen ryhmät löytävät eh, ratkaisun. Four. floor. toinen puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. Ich bin dagegen jetzt eh, minä vastustan sitä, että nyt äänestetään neljännestä varapuheenjohtajasta, koska kolmannen varapuheenjohtajan valintaan liittyy mahdollisesti neljäs varapuheenjohtajan nimitys ja ehkä uudet ehdokkuudet. Eli ehdottaisin, että joko äänestetään nyt kolmannesta tai sitten lykätään molempia äänestyksiä. Edustaja Ernst. Wir haben keinerlei Meillä ei ole mitään ongelmia tällaisen ratkaisun kanssa. Me olemme myös sitä mieltä, että neljäs varapuheenjohtaja voidaan valita nyt. Ja sitten lykätään kolmannen varapuheenjohtajan valinta. Mielestäni tämä ratkaisu, jota voimme tukea. And Mrs. Sindveld, you're also Edustaja Netfeldt, tekin pyysitte puheenvuoroa. Äh, Yes, I, uh, I think we... Kyllä. Me tuemme tätä pyyntöä lykätä äänestystä vastentahtoista. Tämä on hyvin valitettavaa, että olemme tällaisessa tilanteessa. Nyt on pyydetty lykkäystä EPPltä syistä, jonka kaikki tiedämme, joten toivon, että EPP kantaa tässä oman vastuunsa ja varmistaa, että kun me äänestämme kymmenen päivän kuluttua, niin ratkaisua, ratkaisu on löydetty asiaan emmekä joudu samaan tilanteeseen sitten. Another hand being raised, please. Toinen puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. We from the green... Äh, vihreistä mekin hyväksymme ehdotuksen äh, keskeyttää äänestäminen, äh, mutta kuten edustaja Intveld sanoi, me toivomme, että tämä aika käytetään niin, että että ryhmä löytää ehdokkaan, jota voimme tukea, ja me ehdotamme myöskin, että siirrymme nyt äänestämään neljännestä puheenjohtajasta. Chair, first thing. Selvä. Puheenjohtajana haluaisin ensin kiittää ymmärryksestä. Tämä oli odottamaton tilanne, joka tuli esiin. Ja tässä on juuri ehdotettu mahdollista ratkaisumallia ensin EPPn koordinaattori, joka käysi, käytti ensin puheenvuoron edustaja Metsola – ja huomaan, että enemmistö tukee edustaja Metsolan ehdotusta, että koordinaattorit valiokunnan suurimmista ryhmistä tukevat tätä ehdotusta, että kolmannesta varapuheenjohtajasta äänestetään myöhemmin ja siirrytään suoraan äänestämään neljännestä varapuheenjohtajasta ja näin siis teemme. Siirrymme neljänteen varapuheenjohtajan ensimmäisenä katsotaan, onko ehdotuksia. Olkaa hyvä. Edustaja Metsola. The EPP Group. Paljon kiitoksia EPP-ryhmä nimittää Emmy Radefin ehdokkaaksi. Veteran of the Libe Myös Libe-valikunnan veteraani, hyväksyttekö ehdokkuuden? Kyllä. Kyllä. Jäljettekö täyttänyt tarvittavat muodolliset asiakirjat? Yes. Kyllä. Selvä. Onko muita ehdokkaita? Onko muita ehdokkuuksia, muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, voimme suosionosoituksen valita teidät neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Kiitos, kollega Radev. Of the podium. you, you discussed okay. the of the vice chair with the coin just tomorrow. Yes. Well, if you, if you allow me just for... Jos sallitte vielä minuutiksi, haluaisin saada päätökseen tämän live-valiokunnan kokouksen. Kiitos kaikille. Henkilökohtaisesti haluaisin kiittää teitä siitä, että osoititte luottamusta minuun. Varmasti puhun muidenkin puheenjohtajiston jäsenten nimissä. Huomenna puheenjohtajan ilmoitusasiat nyt huomenna ensimmäinen koordinaattoreiden kokous. Kymmeneltä alkaa ensimmäinen koordinaattoreiden kokous. Koordinaattoreiden kokouksessa varmasti voidaan ottaa esiin myös kolmanteen varapuheenjohtajan liittyvä kysymys. Näin lainetaan pelivaraa EPP-ryhmälle, jotta edustaja Metsola koordinaattorina voi tehdä rakentavan ehdotuksen. Ja nyt julistamme Libe-valiokunnan ensimmäisen kokouksen. Tai se on heti Strasbourgin jälkeen 24.-25. päivä heinäkuuta. Tervetuloa ensimmäiseen varsinaiseen valiokunnan kokoukseen silloin. Kiitos kaikille.